Please find Olkaa hyvät ja istuutukaa, koska hetkellä millä hyvänsä aloitamme äänestykset. just give it the okay. floor to her. Okay, now we start the voting. I hope... Kiitoksia, nyt aloitamme äänestykset. Toivottavasti teillä on äänestyskortit mukana ne jo valmiina koneessa, niin että voimme aloittaa. Annan ensin puheenvuoron Rova Kammer Evertille joka hoitaa ensimmäisen äänestyksen. Kyse on kulttuuri- ja työllisyysvaliokunnan mietintöluonnoksesta. Olkaa hyvä, Rova Kamreivert. Te voitte hoitaa tämän äänestyksen. Onko täällä jokin ongelma? Ja, vielen herzlichen Dank, lieb- Lämpimät kiitokset, arvoisa Marita. Meillä on tänään yhteinen kokous ja kaksi yhteistä mietintöä, joista mä äänestää. Me hoidimme tämän niin, että jaamme tämän työn. Minä hoidan tätä Euroopan äänestystä ja kollega Oskuk sitten äänestyttää tästä toisesta asiasta uusi osaamisen ohjelma Euroopalle. äänestyslistata. ensimmäisessä seurattiin kulttuurivaliokunnan käytäntöjen mukaisesti. Työllisyysvaliokunnassa on hieman erilainen käytäntö. Ja mikäli huomaatte, että listat ovat hieman erilaisia keskenään, niin älkää ihmetelkö, koska meillä on erilaiset perinteet kummassakin valiokunnassa. Mutta uskon, että siitä huolimatta yhdessä saamme tämän hyvin hoidettua. Kiitoksia ensinnäkin neljälle esittelijälle ja kaikille varjoesittelijöille ja kummankin valiokunnan sihteeristä erittäin hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Kiitokset heille. Mitä komission ehdotuksen tulee Euroopan osalta, tarkistuksia tuli yhteensä 318. Näistä lähdettiin 36 kompromissiehdotusta. Nyt kysynkin, voimmeko mennä suoraan äänestykseen vai haluaisivatko esittelijät sanoa vielä lyhyesti jotain? ganz offensichtlich nicht der Fall. eivät halua, joten me menemme suoraan äänestykseen. Aloitamme kompromissista 19. Dafür. Puolesta pyy, puheenjohtaja pyytää anteeksi 18 kyseessä. Minä menin hieman asioiden edelle. Kompromissi 18. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 19. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hyväksyttiin, mutta parempi on tarkistaa koneellisesti. Tämä on aivan selvää. Äänestys alkaa. Geschlossen. Äänestys päättyy. 45 puolesta 27 vastaan ei syntiin vähän ollut pyydän anteeksi hyväksytty. 164 ja 165 ovat identtiset puolestäänet. vastaan. Tyhjää hyväksytty. 166 ja 167 ovat identtiset puolestäänet. vastaan. Tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 173. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15, 174 ja 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta 185 puolesta. 185 puolesta edelleenkin vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 187 puolesta vastaan. Tyhjää. Uskon, että se hylättiin, mutta voimme koneellisesti vielä tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25.47 äänin hylätty. Sitten 1.88 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 18 puolesta. No, tarkistan koneisesti. Kommentti ilman mikrofonia. Nine, nine, rejected. Wir, wir checken es. Tarkistetaan. 188. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34,37 äänin hylätty. Tarkistus 18. Puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 189. No kyllä se käy, mikäli haluatte. Tarkistetaan koneisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pyydän anteeksi. Das war anders aus. Entschuldigung. Näytti kyllä ihan joltain muuta äsken. Pyydän anteeksi. 18 onkin hyväksytty. Sitten 190 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 191 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 192 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. No, tarkistetaan. 19 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33.41 ääniin hylätty. Nyt täytyy hieman totutella tähän hommaan, mutta hylätty joka tapauksessa. Kulttuurivalikonsa äänestykset ovat selkeämpiä. 193 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 197 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 198, 199 ja 200 ovat identtisiä puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 21 puolesta vastaan. Otetaan uudestaan vielä puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tämä oli aika tiukka äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta 35 vastaan hyväksytty. Tarkistus 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta 34 vastaan hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 23 ja tarkistus 216. Ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 222 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 223 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 224 puolesta vastaan. Tyhjää. tarkistuttaa sitä mielelläni. 224 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta 27 vastaan. Sitten meillä on tarkistus 24, 227 ja 225. Ne ovat identtiset puolesta äänet vastaan. Tyhjää, hylätty. 226 on vedetty pois, kompromissi 26, sitten puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tar- kompromissi 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26. Kaksikymmentäkuusi, kaksi ja kaksi kuusi ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi. Kaksi neljä kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 37 vastaan, hylätty. 249 puolesta, vastaan, tyhjää, hylä, hyväksytty. 250 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 251 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 252 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 253 ja 254 ja 255 ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 256 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 257 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 258 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 258. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta 32 vastaan hyväksytty. Kompressi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 28, 265 ja 266 ja 267 ja 268 ovat kaikki identtisiä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 271 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Hylätty. 273 puolesta. Pyydän anteeksi. 275 puolesta vastaan tyhjää. Nyt en ole ihan varma. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 40 puolesta 34 vastaan. 276 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 286, 287 ja 288, 289, 285 puol- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 299, 300, 301 ja 302. Otanpa uudestaan. 293 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 299, 300, 301 ja 302. Noitin enteiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten tarkistus 32 ja 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 318 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 319 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 320 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 321 puolesta. Pyydän anteeksi. 326 pyydän anteeksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 34 ja 327 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154. Sitten 354 seuraavalta sivulta. Ja 354 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 355 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 356 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 357 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 358 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten 53 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 58. 58. Seuraavalla sivulla. 58. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkoitus 4. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 65 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 seuraavalla sivulla. 74 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 24. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 7. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 8. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 124. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 129. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 900 Ah. Ah niin. 130, 132, kaikki yhdessä. Puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 133, puolesta vastaan. Anteeksi, anteeksi. 135, sinne pitääkin mennä. 135 seuraavaksi. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 136. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 144. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 146. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Koneellisesti äänestys alkaa. Geschlossen. Äänestys päättyy. 69 puolesta, yksi vastaan, neljä tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten meillä on vielä toinen äänestys. Kyseessä on neuvottelu, mandaatin antaminen neuvoston kanssa. Tämä on myöskin nimenhuutoäänestyksellä ja äänestys alkaa. Tarvitsemme tässä enemmistön tämän taakse. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 64 puolesta, 6 vastaan, 2 tyhjää, näin. Enemmistö on selkeä, joten onnittelut ja onnea matkaan neuvotteluihin. Sitten Marta Oskuk pitää seuraavan äänestyksen. will start with the second. No niin, sitten toinen äänestysluettelo. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103, 113 raukeaa. No, ei raukeakaan. Eikä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa 114. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Ja se on hylätty 55 vastaan. 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan 116. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 46 puolesta. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E. Sivulla kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näyttäkö pysy perässä. Siis kompromissi E sivulla kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi QA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 127 sivulla 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus, ei se raukea. Tarkistus 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 131 ja 130. Imko Seven saakka, ne raukeavat siis. Ja kompromissi F seuraavaksi puolesta, vastaan, on no, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus. Yksi ja viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty sanoisin. Tarkistetaanpas. viisi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmella äänellä. Tarkistus 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 ei äänestämästä 148 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 148. Äänestys alkaa, äänestys päättyy myös. Hyväksytty kuudella äänellä. Sitten 100, 149 150 puolesta vastaan tyhjää. Enpä osaa nyt sanoa, että ei näyttänyt käsiäni kunnolla. Eli puolesta 150. Vastaan tyhjää. Hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 153 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 154 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 154. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty 43 ääntä puolesta. Kompromissi V puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten 157 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 158 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 159 Äh, 58, taas 58 tarkistus. Okei, okay. tarkistetaan. 1, 5, 8. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 1, 5, 8. Hyväksytty 42 sieltä puolesta. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Imko 6 puolesta vastaan. Vaikea sanoa. Ota suurestaan Imko 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 161 puolesta vastaan. Tyhjää ylätty. 162 puolesta vastaa, tyhjää. Tarkistetaan 1, 6, 2, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Se on hyväksytty 67 äänellä. Ja viisi vain nosti kätensä, joten 163 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 164 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 165, se raukeaa. Kompromissi G puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 171 seuraavalla sivulla. Tämä kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen äänestys kohta puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä toinen osa. 171. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. 47 näytö. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaa, tyhjää, tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. Ja nyt äänestys päättyy. 8 on kyseessä. Hylätty yhdellä äänellä. Tarkistus. Yksi kahdeksan kolme puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Kompromissi I puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten kompromissi K samalla sivulla vielä. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten tarkistus 188. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 1, 8, 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 191 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 193 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Toinen osa raukeaa ja sitten 194 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 195, tämä on suullinen tarkistus. Puolesta suullisen tarkoituksen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 197 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 198 myöskin suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 8. Ei, kompromissi J. No se onkin seuraava. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2, 0, 9, puolesta, vastaan, tarkistaa, 209. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty, kuin kaksi ääntä puolesta. 210 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 219 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, kyllä äänestämme siitä, toinen osa, 219 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty sanoisin. Sitten 220 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 221. Ei tarvitse äänestää tästä. Ah, äänestämme. Hyvä. 221 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa, äänestämme siitä puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. 223. Äänestys alkaa. toinen osa 223. Ja äänestys on päättynyt. Hylätty. Neljä ääntä. Eroa. Sitten 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230. Äänestetään siitä puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaanpas. Tarkistus 230. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Ja hylätty yhdellä äänellä. Ja sitten viimeinen osa tästä 230. Ja loppuosa. 232. Puolesta, vastaan, tyhjä, enkin näe tarkkaan. 232 toinen osa, äänestys alkaa. Järjestys päättyy. Ylätty kolmella äänellä 226. Ensimmäinen osa raukeaa. Äänestääpä siitä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi. Four. Kaksi, kolme, neljä siitä täytyy äänestää. Äänet puolesta, eli 234, vastaan, hylätty. Tarkistetaan 234. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Amendment 235, those in favor. 235 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi kaksi neljä kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 246. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, mutta tarkistetaan 247 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 250 puolesta vastaan. Tyhjää, tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 raukeaa. Eli seuraavaksi 252 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 255 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa 255. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 253 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 ja 259 raukeavat. Ai eivät raukea. Eli 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 puusoi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 raukeaa. 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan 264. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 269. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 279. Ei kun 280. 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty. Sitten 285 puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa 285. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli 289 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten IMKO 11, toinen osa puolesta vastaan tyhjää Otan uudestaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan. Tarkistus 300. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 315 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 319 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkastus 332. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 332. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 335 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 335. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 338 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 343 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 346 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 347 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa 347. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 342 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 350 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 358 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 363 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 364 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 366 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 367 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 368 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 305 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. 375 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 379 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 389, sivulla 39. 389 äänet puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 390 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 391 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 392 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 393 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 395 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 396 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 407 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 413 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 414 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 415 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 417 puolesta vastaan ja hylätty. Tarkistus 421 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 418 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 418. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 419 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 420 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 422 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 425 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 426 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 426. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten IMKO 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 4, 4, 5. 445 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 446 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 447 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 449 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 449 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 450 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 451 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 452 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 452. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 453 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten 454 raukeaa. 455 raukeaa. Okei, okay, we vote for on... 455 puolesta kuitenkin. 455 puolesta äänet. Puolesta vielä. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Tarkistus 456. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 457. Puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 457 tarkistus. Äänestys alkaa. 457 siis kyseessä. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty neljän äänen enemmistöllä. Sitten 459 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 460 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 464 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Otetaan, otetaanpa uusi, uudestaan puolestaan, 464 tarkistus. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Z. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 472 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 475 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 476 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 477 puolesta Tarkistan koneellisesti 476. Six. And the vote is open. And the vote... Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 477. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 474 se onkin rauennut. Samoin 478, vai eikö ole rauennut? 478 puolesta. Meidän täytyy äänestää 478 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 479 raukeaa. 480 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 481 puolesta vastaan tyhjää. Se on sitten hyväksytty, mutta tarkistetaan 481. Koneäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy ja hylätty. 482 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 483 puolesta vastaan tyh, tyhjä hyväksytty. 484 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti 484. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 72 puolesta ääntä. Neljä kahdeksan seitsemän. Neljä kahdeksan seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä kahdeksan kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 489 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 490 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 491 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 492 puolesta vastaan Hyväksytty. 493 puolesta. Vastaan tyhjää. 493 koneäänestyksenä vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 äänellä. 494 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 495 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 496 on rauhoinut. 497 siinä tapauksessa. Vai miten on? 497 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. Tarkistus 498 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 499 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 500 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistan koneellisesti. Tarkistus 500. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty neljällä äänellä. 501 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 502 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 503 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 504 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 505 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 506 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 507 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 508 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 509 tai 511 puheita korjaa puolestaan, et. vastaan tyhjää hyväksytty. 512 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 513 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Imko yksi puolesta vastaan. Pyydän anteeksi, kuinka? Neljä Imkon tarkistusta yhdestä, yksi, kaksi, kolme ja viisi. Pikemminkin yksi kerrallaan Imko ykkönen puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 47 puolesta ääntä. Inko 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan viitteet tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 on rauhanoto. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 ja 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 on poisto puolesta äänet vastaan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 tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan. Puolesta äänet vielä. Puolesta äänet vielä. Ja sitten vastaan. Hyvä. Hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 28 puolesta. Tarkistetaan koneellisesti. 27 tarkistus on kyseessä. Äänestys alkaa ja päättyy. Tuo oli aika tiukka äänestys. Tarkistus 28. Jora Jaslovetskan tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty. Pyydän anteeksi, se hyväksyttiin. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Simonin tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 puolesta vastaan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 Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 40, toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneisesti 43 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 49. Äänestys alkaa ja päättyy. 72 puolta ääntä. Se siitä. Tarkistus 50 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 ja 54 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistan koneisesti tarkistus 57. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan? Tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi A. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 68. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 69 puolesta Koneäänestys 68 tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 44 äänellä. Pyydän anteeksi. 69 puolestaan, että vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan kolme. Tuskin kukaan äänesti. Otetaanpa uudestaan vielä. Tarkistus 73 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 73. Zaba Zykorin tarkistus. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Otetaanpa uudestaan. Koneessa oli vika. Tarkistus 73. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän äänen enemmistöllä. Sitten kompromissi B. Puolesta äänettä. Kompromissi B. Puolesta. Vastaan ja hyväksytty. Amendment. Sitten tarkistus 21 seuraavalla sivulla puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta vastaan, tyhjää, luulisin, että hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas 91. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy myös. Hyväksytty 51 ääntä puolesta. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 95 koneellisesti. Jäänestys päättyy. Hylätty seitsemän ääntä eroa. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 101 koneellisesti ja äänestys päättyy. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 103 puolesta vastaan ja hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan tarkistus 108 koneellisesti. Ja äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 62 ääntä vastaan. 109 raukeaa, joten 96 ja 110 yhdessä identtiset ehdotukset puolesta vastaa tyhjää, hyväksytty. Ja sitten 104 ja 111 myös identtiset ehdotukset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koko mietinnöstä, luonnoksesta Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 59 puolesta, 4 vastaan. Joten kiitokset Martina Savaljovalle ja Monsil Nekoville heidän tekemästään työstä.